häntä tästä nimetyksestä. Ja tämän jälkeen säännöt, jotka koskevat valintaa Euroopan parlamenttiin. Hänen paikkaansa on vapautunut 27. tammikuuta 2015. Kerromme tästä tilanteesta viranomaisille. Ensi istunnon aluksi hyväksytään.